Uh, Voisitteko istuutua? Julistan parlamentin ensimmäinen joulukuuta yksitoista keskeytetyn istuntokauden uudelleen avatuksi. Pöytäkirjat 30-1. marraskuuta 1. joulukuuta järjestetystä ja hyväksytyt asiakirjat on asetettu saataville tarkastelua varten. Onko niistä huomioita? En näe huomioita, pöytäkirjat on hyväksytty. Sitten ilmoitusasiat, jotka haluaisin kertoa istunnon aluksi. Huomenna haluaisin kiinnittää huom- huomion